Suorien tukien mukautusaste kalenterin vuodelle 2015. Esittelijällä on puheenvuoro. Olkaa hyvä, edustaja Sikierski. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tänään keskustelemme kannastamme tuohon suorien tukien mukautusasteeseen 2015. Kysymys on niin sanotusta finanssipoliittisen kurin vuodesta. Ja tämä on ollut osa myöskin viimeisintä maatalouspolitiikan uudistusta ja tärkeimpänä tavoitteena on tässä, että meillä olisi kriisivaraus maatalous asioissa, jos maataloustuotteiden tuotanto tai jakelu kohtaa suuren kriisin. Koko 13-20 vuosien mm, välinen määrä asetettiin 2,8 miljardin euroon, siis 400 miljoonaa euroa vuosittain tämä tarkoittaa. Ja tämän rahoituskurin soveltaminen näihin suoriin tukien tälle ajalle on todella tapa valmistella Euroopan unionin talousarviota seuraavalle rahoituskaudelle ja myöskin tässä talousarvion luonnoksessa 44 miljardia euroa on komissio tähän tarkoitukseen äh, osoittanut suorien tukien ennakkoarviointien pohjalta ja toisaalta myöskin äh, maatalousmarkkinoiden kulujen pohjalta komissio on olettanut, että tämä on riittävä määrä äh, suorien tukien mukauttamiseen 1,2 prosentilla. Ja on korostettava sitä, että tämän vähennyksen soveltaminen tulee kysymykseen vain niiden viljelijöiden osalta, jotka saavat alle 2000 euroa suoria tukia vuosittain myöskin, koska Bulgaria, Romania ja Kroatia eivät toistaiseksi tähän järjestelmään tule mukaan. Ja asetuksen mukaisesti tämä mukautusaste päätetään neuvoston ja parlamentin välisessä yhteispäätösmenettelyssä äh, kesäkuun loppuun mennessä. Joten heti kun komissio on tämän ehdotuksensa tehnyt, maatalousvaliokunnalle parlamentissa, niin sen jälkeen me päätimme, että haemme tässä asiassa nopeutetussa menettelyssä 50 artiklan mukaisesti päätöstä ja tämän artiklan mukaisesti tämän valiokunnan puheenjohtajana minä olen laatinut mietinnön, johon ei ole tullut tarkistuksia ja kun tämä mietintö on sitten valiokunnassa hyväksytty ilman tarkistuksia, niin mitään tarkistuksia ei myöskään jätetty täysistuntoa silmällä pitäen. Ja toivon, että huomenna äänestyksessä pystymme todella hyväksymään komission ehdotuksen ilman mitään tarkistuksia, muutosehdotuksia siis. Ja neuvoston selkeä lausuma kirjallisesti on myöskin ilmoittanut neuvosto siis tällä tavalla, että se hyväksyy tämän komission ehdotuksen, joten meillä on konsensus jo ensimmäisessä käsittelyssä ennen kuin tämän asetuksen mukainen määräaika umpeutuu. Viimeisimmät tapahtumat maatalousmarkkinoilla juuri Venäjän pakotteiden vuoksi ja myöskin maitokiintojärjestelmän poistamisen vuoksi ovat hyvin osoittaneet, että tällainen kriisirahasto on hyvin tärkeä asia. Äh, kriisivaraus on tärkeä asia, erityisesti kun äh, yritämme tässä nyt näihin interventiojärjestelmiin äh, myöskin puuttumaan. Nehän liittyvät tähän viimeisimpään maatalouspolitiikan uudistukseen. Myöskin jatkuvasti kasvavat ulkoiset tekijät, niiden merkitys, maailmanlaajuistuminen, maailmanlaajuisen kaupan kehittyminen ja niiden vaikutus eurooppalaisiin viljelijöihin ovat asioita, jotka varmasti vakuuttavat, puhuvat puolestaan sen osalta, että maatalous on hyvin herkkä sektori, joka varmasti on ilmaston globaalien tapahtumien arvoilla, armoilla joten kun otamme huomioon viime vuoden polemiset keskustelut maatalousbudjetista, niin ne nyt tähän maatalouteen palavat varat pitäisi pitää siellä, jotta voisimme kriisiä vastaan taistella. Ja haluan korostaa, että tämä varaus koostuu varoista, jotka on tarkoitettu maatalouspolitiikkaan. Viljelijät saa, ovat osittain joutuneet tilanteeseen, jossa heidän varansa osittain jäädytetään. Ja jos nyt näitä varoja ei sitten käytetä, ne palaavat ja itse asiassa juuri viljelijät itse ovat tämän varauksen tähän saaneet rakennettua. Puheenvuoron saa komission Hogan, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President. Kiitos paljon, puhemies. Lyhyt puheenvuoro, ei vielä pitkään Kuten kaikki tietävät, ja kuten YMPn uudistuksen yhteydessä päätettiin, komission on ehdotettava asetusta, jossa sovitaan budjettikurin menetelmän mukautuksesta. 1,393 prosenttia on ehdotus tällä hetkellä. Tällä rahoitetaan kriisi varausta vuodelle 2016 441,6 miljoonaa. Hienoa, että parlamentti ja neuvosto ovat tukeneet tätä ehdotusta. Uskon, että näin saamme oikea-aikaisesti hyväksyttyä ehdotuksen ennen kesäkuun loppua. Tämä on nyt hyvin esitetty esittelijän puheenvuorossa. Kiitos. Se verran fost o intervenție foarte scurtă. Ehm, dăm cuvântul acum colegilor care sunt înscriși la cuvânt și începem cu domnul Dantan Michel. Tämä oli todella lyhyt ja selkeä puheenvuoro seuraavaksi herra Dantan. Bun. Trecem la doamna Dancila, un minut și 30 de secunde. Seuraavaksi Rova Dancila, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Jos ajatellaan, että Kaikkien Euroopan unionin kansalaisten edut on otettava huomioon suuren kriisin tapahtuessa, joka voi johtua monista tilanteista ja tekijöistä, joka voi vaikuttaa maataloustuotteiden tuottamiseen ja jakeluun, niin tässä komissio on tehnyt mukautusehdotuksen suoria tukia ajatuksena on ottaa kaikkia viljelijöitä. Tällä hetkellä suorien tukien mukautusaste on tietyllä tasolla ja kysymys on viljelijöistä, jotka saavat alle 2000 euroa vuodessa. Kysymys on myöskin 445 miljoonasta eurosta vuosittain. Ja jos sitä verrataan aikaisempaan vuoteen, niin kysymys on rahoituksesta, jota voidaan käyttää juuri maataloussektorin kohdatessa vaikeuksia. Komissio voi tehdä tietysti myöskin uuden ehdotuksen tästä mukautusasteesta ensimmäinen joulukuuta, kun se on tehnyt asiasta arvioinnin. Ja sitten parlamentin tietysti on hyväksyttävä kesäkuun loppuun mennessä tällä parlamentissa. Jos näin ei tapahdu, niin komissio päättää tästä mukautusasteesta. Minä edustan Euroopan unionin kansalaisia ja uskon, että meidän täytyy näitä meille annettuja määräaikoja noudattaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Kusniuk. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. Käytän puheenvuoron ECR-ryhmän puolesta tästä asetuksesta, jossa mukautetaan tai katsotaan suorien tukien mukautusastetta vuodelle 2016. Me eh, puolust- puolamme tätä ehdotusta ja äänestämme sen puolesta. Tämä kriisivaraus vuodelle 2016 on 441,6 miljoonaa. Ja tämä merkitsee sitä, että tämä varaus voidaan ottaa käyttöön maatalouden kriisi- tai kriittisissä tilanteissa. Tämä koskee siis suoria tukia, jotka ylittävät 2000 euroa vuodessa ja kolme maata jää järjestelmän ulkopuolelle tässä vaiheessa. Vaikka astetta mukautetaan ja otetaan tällainen varaus käyttöön, Ja vaikka määrärahoja leikataan, niin on erittäin hyvä ja hyödyllistä, että tällainen varaus todella on käytössä. Tämä voi koskea esimerkiksi maitomarkkinoita ja muita elintarvikemarkkinoita, jotka ovat entistä avoimempia kolmansien maiden tuonnille. Tällä hetkellä markkinat ovat hyvin epävarmat ja tällä varauksella voidaan vuonna 2016 tukea sellaisia viljelijöitä, jotka ovat kaikkein hankalimmassa tilanteessa. Müller. Kiitokset. Ulrike Müller, kaksi puoli minuuttia. President, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Yhteinen maatalouspolitiikka on viime vuosina yhä enemmän kehittynyt vapaiden markkinoiden suuntaan. Se, että yhdessä suorat tuet irrotetaan tuotantomääristä, siirrytään yrittäjyyteen enemmän ja tämä aiheuttaa suuria haasteita maatalousalalla. Tämä suunta tuo viljelijäperheille myös suurempia riskejä mukanaan, erityisesti perhetiloille, koska perhetilat eivät ole vain maataloustuotantolaitoksia. Perhetilat takaavat miljoonia työpaikkoja maaseutualueella ja huolehtivat myös maaseutuympäristöstä Euroopassa. Myös sosiaaliset rakenteet kylissä ovat mahdollisia ainoastaan, jos tilat edelleen toimivat. Ajattelen tässä vaikka vapaa-palokuntaa tai monia järjestötoimia, joita viljelijät ovat mukana. Usein halutaan sellaista tuotantoa kaupungeissakin, joka tulee perhetiloilta. Tässä muutamia syitä sille, että puhdas markkinatalous ilman minkälaisia takuujärjestelmiä ei voi toimia maatalousalalla. Kriisivarauksen perustaminen on oikein hyvä asia. Se on tärkeä kiireellinen asia. Tämä varaushan meillä on jo ollut ja siitä on varattu modulaatiovaroja viljelijöille vasta sitten kun suoria maksuja 5000 euroa kuitenkin. Nyt tätä marginaalia halutaan laskea. Meidän viljelijäperheillemme pitää selkeästi voida osoittaa, mihin varoja käytetään – Eli mihin näitä varoja, joita on kerätty, todella käytetään? Jos ajatellaan Venäjän kauppasaartoa, niin nähdään, että poliittisten päätösten pohjalta syntyy tai voi syntyä vartavaa painetta markkinoille. Siksi ei pitäisi kerätä varoja ainoastaan viljelijäperheiltä, vaan myös yleisestä budjetistamme. Kiitos. Între timp, domnul Dantan uh, a revenit. Kiitokset sitten. Herra Dantan on tullut saliin, joten annan hänelle puheenvuoron. Je vous prie de m'excuser, mais nous sommes plusieurs à... Sokanteeksi, mutta meillä useilla oli juuri äsken hiukan vaikeuksia tuolla Strasbourgin lentokentällä. Kuljetusta ei ollut. Arvoisat kuulijat, tämän mietinnön myötä Edessämme on yksi maatalouspolitiikan pakkotilanteista, mutta kysymyshän on budjetin hoidosta. Tämän mietinnön kautta meidän täytyy tietysti käsitellä äh, tätä Venäjän sanktio-ongelmaa ja myöskin tähän liittyvää mekaniikkaa olemme jo maatalousvaliokunnassa todenneet, että onko tavanomaista, että tämä diplomaattispohjainen kriisi, jonka uhreja nyt maatalousmarkkinat ja viljelijät ovat, niin voiko siinä sitten tällainen ratkaistulla kysymyksen, tietenkään komission jäsen te ette ole tässä syyllinen, vaan kysymys on todellakin solidaarisuudesta, toisaalta kollegion tasolla, mutta myöskin kaikissa muissa Euroopan unionin toimielimissä, joissa otamme huomioon viljelijät ja pyydän teitä komission jäsen, että olette todella tässä äänen kantajana tässä asiassa. Sen, o rog pe doamna Senra să ia cuvântul pentru minut și 30 de secunde. Seuraava puhuja, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olemme yhtä mieltä siitä, että meillä on tällainen kriisivaraus, mutta tarvitaan myös selkeät kriteerit – jotta voidaan määritellä, mikä on tällainen kriisitilanne. Nykyinen YMP aiheuttaa tuotantotaloudessa jatkuvia kriisejä ja tällä hetkellä on useita Euroopan unionin maita, joissa maitoala on syvässä kriisissä. Tämä koskee monia tuottajia. E Minulle kerrottiin, että Tulkkausta ranskaksi ei tullut. So please continue. Tämä toimii taas, olkaa hyvä, jatkakaa. Eh, vuel, vuel, vuelvo empezar o... Aloitako alusta vai jatkanko? Sí. Sí. Kyllä. Compartimos la necesidad Olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan tällainen kriisivaraus, mutta uskomme myös, että on välttämätöntä käyttää selkeitä kriteereitä, joiden avulla voidaan todella määritellä, milloin on kyseessä kriisi. Nyky yhteinen maatalouspolitiikka aiheuttaa monenlaisia kriisejä jatkuvasti ja tällä hetkellä on monia EUn jäsenvaltioita, joiden joukossa Galicia oman maani alueella. Esimerkiksi maidon tuottajat ovat joutuneet todellisen aallon pohjaan. tuottajahinnat laskevat ja maksuja ja maksamatta ja siksi on tartuttava toimiin nyt. Tarvitaan taloudellista tukea, mutta myös sellaista julkista maitoalan politiikkaa, jolla tällaiset tilanteet voidaan välttää. Uskomme myös, että väärät EUn päätökset jotka ovat johtaneet tilanteeseen Venäjän kanssa, ovat sellaiset, niin niihin pitää suunnata muita varoja, ei tätä kriisivarausta. Ähm, Ferran. Kiitos. Seuraavaksi herra Ferran, minuutti. Kollege, medan... Puhemies, arvoisat kuulijat, ensiksi haluan tervehtiä Burgundiasta tullutta ryhmää, tämä keskeinen ranskalainen maatalous ja viinialue, josta tulee muun muassa Pujifume viini. Tämä tilanne on vakava tällä hetkellä. Maatalouspolitiikkamme on äh, itsemurhapolitiikkaa. Nyt on ilmoitettu näistä äh, Venäjän kohdistuvista pakotteista, mutta itse asiassa tämän politiikan seurauksena koko manner kärsii ja viljelijät ovat kaksinkerroin, kaksiveron kaksi uhreja. Tämä on maksanut tällä hetkellä vain Ranskalle miljardi euroa. Ja lisäksi Euroopan unioni on yhteistä maatalouspolitiikkaansa käyttänyt tässä tämän maatalousrahaston laatimisessa, joten me tarvitsemme todella neuvotteluja, jotta saamme lopetettua nämä pakotteet ja että maataloussektori pystyy taas hengittämään. Kiitokset. Seuraava puhuja, Erants. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella Sikirskiä hänen tekemästään työstä esittelijänä tämän mietinnön eteen. Ja toiseksi haluan onnitella myös komission jäsentä tästä komission ehdotuksesta, jossa pidetään kiinni tästä kriisivarauksesta, joka luotiin, kun viimeksi uudistettiin YMPtä. Tällä välineellä pyritään siihen, että meillä olisi käytössä varoja, joilla voidaan puuttua merkittäviin alan kriiseihin. Tässä puhutaan nyt 441 miljoonasta ja tämä tavallaan tuo lisää taakkaa äh, tuottajille, koska tätä kautta tietyt tuet laskevat. Jossakin tapauksessa olisi voitu käyttää marginaalia joka oli siis tiukan talousarvion ulkopuolella. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että meillä olisi kylliksi varoja puuttua sellaisiin tilanteisiin, jotka johtuvat EUn ulkoisista tekijöistä. Viime vuonna alkoi tilanne Venäjän kanssa ja komissio lähti tiettyihin toimiin, mutta suurin osa alan edustajista vastustivat näitä toimia. Heillä ei ollut tähän kaikkien osa eikä arpaa. Tilanne ei ole edelleenkään päättynyt ja haluaisin kysyä, käytetäänkö kriisin varausta, jos tämä kauppasaarto Venäjän suuntaan jatkuu vielä kesän jälkeenkin. Tarvitaan E, tehokkaita vastauksia EUta, kun tällaisia tilanteita syntyy maatalousmarkkinoilla. Eli meidän pitäisi pyrkiä hoitamaan tilanteita entistä tehokkaammin ja käyttämään olemassa olevia varoja. Domnu Brannan, pentru minut. Brannan, minut. Thank you, chair. Kiitos, puhemies. Vuosittainen harjoitus kriisivarauksesta maatalousalalla pyrkii huolehtimaan siitä, että viljelijöiden tulot turvataan luonnonkatastrofien ja hintavolatiliteetin alla. Tästä tulee ikään kuin turvaverkko, jossa voidaan turvautua sellaisia yllättäviä tilanteita varten, jos apua saatetaan tarvita. Tämä liittyy suoriin tukiin vuosittain. Tämä on reilu menettely, joka ottaa huomioon sen, että EUn budjetti on jo tiukilla – hankalien talousolojen takia. Siksi ei pitäisi mahdollistaa tällä saralla tapahtuvan hätätapauksen takia suurempia budjettimenoja. Olisi varmasti hyvä katsoa vähän sitä, miten riskiä hallinnoidaan YMPssä. Pitäisi pyrkiä kiinnittämään enemmän huomiota mahdollisiin tuleviin ongelmiin, kriiseihin. Ei pitäisi puhua niinkään siitä, miten annetaan tulo-tukea, katsoa, miten voitaisiin toimia tilanteessa, jossa on luonnonkatastrofi, kauppa, saarto tai sairauksia. Kysy on siitä, miten näitä varoja voidaan allokoida hyvin varovasti ja samalla tarkkaan. Kiitos. Domno Wojciechowski, pentru un minut și 30 de... Wojciechowski, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wielką wartością... Puhemies, Euroopan suuri arvo on solidaarisuudessa yksi kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta. Tämän periaatteen nimissä olemme Venäjälle pakotteita asettaneet, sillä tämä, tämä on asia, joka on tärkeää Euroopan rauhan takaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi Euroopassa ja toisen suuntaan solidarisuusperiaate ei itse asiassa ole toiminut, koska viljelijät ainoina ovat Suomessa, Baltian maissa, Puolassa joutuneet kärsimään tästä maitoa ja esimerkiksi Puolassa omenia ei ole voitu myydä miljoonia tonneja. Omena on aiemmin viety Venäjälle ja myöskin muiden maiden, kuten Saksan ja Ranskan viljelijät, ovat kärsineet huomattavia tappioita kysymys on useista miljardeista euroista tuki, jota viljelijöillä kaavallaan on vain pari miljoonaa euroa, eikä itse asiassa näitä rahoja aina edes reilusti ja oikein jaeta. Sen takia on hyvä, että meillä on tällainen rahasto, ja itse asiassa sitä ei ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen, joten nyt on mietittävä sitä, että minkä takia tällainen rahasto varaus pitäisi olla, jos sitä ei ole tähän tarkoitukseen tarkoitettu käytettäväksi. Meidän pitäisi toimia viisaammin tämän rahaston käytössä tulevaisuudessa. Jakovčić, do minute Jakovčić, minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen, esittelijä. Aivan aluksi haluan puhua selkeää kieltä. Minä todella tuen tällaisen kriisivarauksen käyttöönottoa, koska olen vakuuttunut siitä, että tällainen varaus viljelijöillemme tarvitaan. Tämä ei liity pelkästään nykytilanteeseen Venäjän kanssa, jonka takia varaus tarvittaisiin, vaan myös siihen, että globaali tilanne on sellainen. Tuottajamme tarvitsevat suojelua heillä on edessään valtaisia haasteita. Hyvät kollegat, komission jäsen, uskon, että tämä ehdotus on hyvä, koska se, että tämä varaus otetaan käyttöön, tuo lisää turvaa tuottajille. Me tällä tavalla voidaan myös osoittaa solidaarisuutta Euroopassa, ja tämähän on yksi tavoitteistamme. Ja kun puhumme siitä tosiasiasta, että Kroatia, maa josta itse olen, ei vielä liity tähän ohjelmaan, vaan vasta vuonna 2022. Saamme nyt sanomaan, että en, ha- en, en haluaisi nähdä meidän joutuvan tilanteeseen, josta olisi haittaa meidän viljelijöillemme, en, enkä myöskään romanialais- ja bulgarialaisviljelijöille. Romania ja Bulgariahan osallistuvat ohjelman ensi vuodesta lähtien, Kroatia vasta vuonna 2022. On tärkeää korostaa, että nämäkin viljelijät voivat olla tukikelpoisia tuille tästä rahastosta, koska kyllä hekin joutuvat kärsimään venävastaisista pakotteista. Yhtenä esimerkkinä mandariinit, joita viedään Kroatiasta Venäjälle. Eli pitäisi katsoa, miten kaikki viljelijät saataisiin alusta lähtien mukaan tähän rahastoon. Eh, thank you very much. Eh, this idea of... Kiitos paljon puhemies. Tuen tätä varausajatusta, jolla voidaan auttaa viljelijöitä. Mielestäni on kuitenkin vähän surullista, että Euroopan unioni on päättänyt leikkiä poliisia ja lähettää tämän nyt tämän laskun EUn viljelijöille. Tämä ei nyt toimi. Kyllähän se on ihan hyvä, että sanotaan, että meidän on tehtävä jotain, mitä tahansa. Mutta 235 miljoonaa euroa Irlannin viljelijöille ja 100 miljoonia maksatetaan viljelijöille kautta Euroopan. Sanotaan, että nämä pitäisi varata kunnolliseen aitoon kriisiin. Meillä on yhteisen maatalous politiikan alalla jo varaus. 80 prosenttia varataan Irlannissa kaikkein rikkaimmille, koska heitä suojellaan. Pienimmät perheviljelmät eivät selviä, eivätkä saa tukea tästä varauksesta. Buda Daniel, Kiitos, Buda. Kaksi minuuttia. raportor, Arvoisat kuulijat, suorat tuet ovat välttämätön mekanismi, kestävälle maataloudelle. Senpä takia pidän hyvänä komission ehdotusta erityisesti herra Hoganilta, jotta maataloussektorin tilaa helpotettaisiin. Meidän täytyy antaa mahdollisuus sille, että mukautusaste pätisi juuri näihin suoriin tukiin vuonna 2015 sillä tavalla, että ei otettaisi huomioon näitä maksuja, koska jäsenvaltiollahan on mahdollisuus viivästyttää maksuja tämän maksukauden jälkeen tietyissä rajoissa. Haluaisin kiinnittää huomion siihen asiaan, siihen asiaan että että vaikka eroavaisuuksia jäsenvaltioissa on, niin tämä luo tietysti epätasapainoa markkinoilla – jos verrataan vaikkapa romanialaisen maanviljelijän saamia rahoja ja muiden maiden viljelijöiden tuloja. Sen takia tulevaisuudessa tarvittaisiin sellainen mekanismi, jolla nämä viljelijät väliset eroavaisuudet poistettaisiin, että jokaisen alueen erikoislaatu otettaisiin huomioon ja että päästäisiin tässä yhtenäiseen eurooppalaisen alueeseen. Komissiolla on myöskin oltava mahdollisuus taata se, että että äh, maataloustuotteet ovat kaikille Euroopan unionin kansalaisille äh, kohtuullisen hintaisia ja saatavilla. Äh, tarvitaan myöskin voimakkaita markkinoita, jotta Euroopan unionin tuotteiden käyttämiseksi. tämän takia tarvitsemme yhteisiä ponnisteluita kestävän ratkaisun luomiseksi tähän kriisiin. Kiitos. Dynano, minuutti. Monsieur le Président. Puhemies, rakkaat kollegat. 1,34 prosenttia 2016 vuonna. Vaikuttaa järkevältä. Katsotaan niitä elementtejä, joita meillä on. Itse asiassa kysymys ei niinkään ole näiden asteiden määrissä, vaan kysymys on myöskin määrärahasta kaiken kaikkiaan. Maatalousvalikunnassa olen lausunut tästä asiasta laatunut ja vuonna 2016han kriisitilanteessa pitäisi ensisijaisesti käyttää niitä marginaaleja, joita meillä on otsake kakkosessa käytettävissämme vuonna 2016 sitoumusmäärärahojen osalta, koska tämä on jo useita kertoja sanottu, niin todennäköisesti maatalouskriisiä tulee entistä enemmän, erityisesti juuri Ukrainan tilanteen takia. Minskin sopimukset ovat kaikkien mielissä. Meidän täytyy taata se, että erityisesti juuri maanviljelijät, jotka ovat tästä tilanteesta kärsineet, voisivat äh, tästä päästä äh, selville vesille. Erityisesti juuri hedelmä- ja vihannesala on tästä kärsinyt kovin paljon ja monet pienet tuottajat Ranskassa ja Euroopassa ovat tästä suunnattomasti kärsineet. Kiitos. Ashworth, minuutti. Uh, Arvoisa puhemies, ymmärrän toki, mikä pyrkimys on solidarisuuskriisin varauksella. Vaikka tämä ryhmä ei alun perin sitä tukenut, olimme sitä mieltä, että voisi olla parempi, kestävämpi tapa huolehtia rahoituksesta. Minulla ei ole ongelmaa siinä, että kynnystä alennetaan näiden maksujen osalta, mutta olen kyllä huolissani siitä, minkälainen vaikutus on tuottajiin omassa maassani. Maa rakenteidensa osalta omaa enemmän suuria tiloja kuin useimmat muut maat Euroopassa. Yksittäiset viljelijät kantavat suurempia kustannuksia siksi ja tämä on rahasto, jota perinteisesti oma hallituksemme ei ole halunnut tukea. Domnul Ali, un minut. Kiitos. Ali, minuutti. Thank you, Mr. Chair. Implementation of... Kiitos, puhemies. Meillä on asetus, jossa katsotaan suoria tukia viljelijöille ja tämä mukautusaste on äärimmäisen tärkeä vuodelle 2016, jotta meillä on kriisivaraus, jota komissio ehdottaa. Ja tämä luku vuodelle 2016 on 441,6 miljoonaa ja tämä vastaan on 1,39 prosenttia mukautusasteena – Ja tätä halutaan soveltaa ainoastaan niihin viljelijöihin, jotka saavat yli 2000 suoria tukia vuodessa. Ja tähän järjestelmään ei oteta kolmea maata mukaan. Tässä halutaan myös yksinkertaistaa soveltamista pienviljelyn osalta. Me tuemme tätä mietintöä, joka käsittelee suurin tukien mukautusastetta vuodelle 2016. un minut. Torres, minut. Gracias. Kiitos. Pientuottajat Etelä-Euroopassa ovat jo vuosien ajan olleet jatkuvassa kriisissä. Astoriassa minun maallani maitolitraa on myyty 33 sentillä ja heidän selkä nahastaan on tämä kaikki etu kyllä revitty. Ja tietenkään myöskään maanviljelijät eivät halua mitään almuja, vaan he haluavat kunnollisen tuoton työstään. He haluavat elää kunnioittaa kunniallista elämää ja nyt todella tässä kriisitilanteessa ihmisiä pitää pelastaa, mutta kaiken kaikkiaan tarvitaan myöskin sellainen tuotantomalli, joka ottaa huomioon kaikkien edun ja jossa ihmiset ja maatalousalueet ovat keskiössä, eivätkä suuret yritykset. Meidän täytyy ajatella näitä ihmisiä, jotka todella vääristä päätöksistä joutuvat kärsimään. Ja jos ajatellaan kansalaisia, niin todella heidät täytyy tässä laittaa keskiöön. Domna Schreier, do Schreier, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin sanoa, että täysin tuen esittelijän ehdotusta. Venäjän boikotti on todella iskenyt kovaa viljelijöihin Euroopassa. Alankomaisten tuotteiden vienti Venäjälle on vähentynyt 30 prosenttia reilusti tänä vuonna. Talous tuke EUsta on ollut monille perheviljelmille hyvin tärkeä. On hyvin hankala muuten pysyä jotenkin pinnalle näissä oloissa. Ensin hedelmä ja vihannessektori on saanut tukea sitten maito, mutta meillä on muitakin aloja, jotka tarvitsevat tukea. Esimerkiksi sikatilalliset Alankomaissa ovat kärsineet myös pahasti tästä boikotista, kapasaarasta. Kriisin on siksi myös hyödynnettävä tai siis olla eduksi, kun jaetaan tukea, koska monet pientilälliset kohtavat paljon ongelmia. Eli tästä kriisivarauksesta on käytettävä kaikki mahdolliset varat, koska me kaikki tiedämme, että käyttämättömät varat palaavat sitten maitotilallisille tai peltoviljelyyn. Ei siinä mitään pahaa sinänsä, mutta minulla olisi vielä tämä pyyntö komissiolle. Voitaisiinko huolehtia siitä, että päivämääräksi muutetaan 7. päivä 8. ja katsottaisiin, voitaisiinko näin auttaa niitä tiloja, jotka ovat vielä kriisissä, jos katsotaan esimerkiksi tiettyjä yksittäisiä tuotteita. Ja lopuksi tärkeää on se, että me haluamme Eurooppa, jossa on vähemmän sääntöjä. Minä huomaan viljelijöiden, puutarhan viljelmien osalta, että vaikeina aikoina ei tiedetä, miten näitä sääntöjä noudatetaan – Siksi tarvittaisiin paljon lisää tukea viljelijöille. Kiitos. No, Rebecca, un minut. Rebecca, minuutti. Eh, domnule komissar, dragi Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On selvää, että tarvitaan tämän tyyppinen väline, jolla voidaan puuttua kriiseihin ja jolla voidaan auttaa viljelijöitä. Täytyy myös kuitenkin ymmärtää, että tämä menee pidemmälle. varat pitää pystyä käyttämään oikealla tavalla niille viljelijöille, jotka varoja eniten tarvitsevat. Valitettavasti emme voi ennustaa tulevia kriisejä, kuten tämä Venäjän kauppasaarto. Itse luotan komission jäsen Hoganin ja siksi on tärkeää, että komissio asettaa selkeät ehdot näiden kriisivarausrahojen käytölle. Me pidämme tästä kriisivarauksesta ajatuksena, mutta on muistettava, että on käytännössä mahdotonta kohdella kaikkia viljelijöitä aivan tasaveroisesti. Totta kai meidän täytyy pyrkiä tasaveroisuuteen, mutta täydellinen tasa-arvo on mahdotonta. Vi ved, at øh, i alle lande, at øh, landbruget Jeg synes, det er vigtigt, at vi... Me tiedämme kaikki, että on hyvin tärkeää, että on, teemme työtä yhdessä, jotta takaamme viljelijöiden edut. Tiedämme kuitenkin, että 2016 valitettavasti on hyvin vaikea vuosi mahdollisesti maatalousalalle. Venäjän pakotteet, muun muassa mm, vievät työpaikkoja ja tämä koskee maanviljelijöihin. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää, että on tiettyä joustoa maanviljelijöille, koska he ovat tästä kriisistä myöskin maksaneet kalliin hinnan. Emme vielä tiedä, kuinka kauan nämä sanktiot jatkuvat, mutta on selvää, että tämän poliittisen konfliktin hinnan maksavat maanviljelijät. On siis löydettävä uusia markkinoita tuotteille, joita yleensä myydään Venäjälle. Venäjä oli tärkeä markkina eurooppalaisille tuotteille, kuten tiedätte kaikki. Porsan sianlihan vienti on kärsinyt kovasti Tanskassa. On siis löydettävä ratkaisu. Ferreira Minuutti. Kiitos puhemies komission jäsen. Kyse ei ole siitä, tarvitaanko kriisivarausta hätätilanteeseen, vaan kyse on siitä, että YMP johtaa yhä uudestaan kriiseihin. Tuorein uudistus on johtanut siihen, että YMPn varoja jaetaan epäoikeudenmukaisesti maiden tuotantoalojen eri toimijoiden kesken. On muistettava miljoonat ihan pienimmät tilat. Ei ole enää minkälaisia tuotantotukia. Monet viljelijät joutuvat konkurssiin ja monet ovat hyvin riippuvaisia tukivaroista. Lisäksi on muitakin iskulauseita. Toisaalta jotkut viljelijät saavat valtavia mahdollisuuksia. Ehkä sitä pidetään kilpailukykynä, mutta monet portugalilaiset tilat taistelevat olemassa olostaan, eivätkä pysty aina täyttämään pienimpiä kustannuksia, kattamaan niitä. Eli lisää tukea tarvitaan juuri näille pienimmille tiloille. Ribeiro, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen Viime YMPn uudistuksessa otettiin käyttöön kriisivaraus silloin, kun kyseessä on pitkittynyt markkinahäiriö. Tässä sovelletaan tätä maksua maksua silloin, kun suuria tukea maksetaan yli 2000 On puhuttu siitä, mistä rahoitusarviosta varat pitäisi ottaa. Tässä pitäisi kuitenkin välttää suurien tukien leikkaamista tulevina vuosina. Varauksessa on kyse siitä, että toimitaan erityisolosuhteissa – Alalla on vallalla nyt pitkäaikainen vakava kriisi. Esimerkiksi maitokiintiöt ovat yksi asia. Ja monilla alueilla tulot ovat laskeneet. Venäjän liittyvä päätös on ollut poliittinen ja taloudellinen, mutta se ei ole ollut viljelyiden syytä. Meidän täytyy lieventää tästä tulleita seurauksia. Meillä pitää olla oikeat toimenpiteet käytössämme, jotta voidaan todella parantaa tilannetta hyvin hankalassa tilanteessa oleville viljelijöille. Tässä pitäisi tarjota myös, tarjota myös tiettyjä poikkeuksia katsoen, mitä markkinoilla tapahtuu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consulica. Uh, president. Uh, Kiitos, puhemies. Ladies and gentlemen. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minä äänestän sen puolesta, että vuodelle 2015 asetetaan suorien tukien mukautusaste. Tämä johtaa sellaisen varaukseen, jolla voidaan antaa lisätukea maatalousalalle, jos suuri kriisi sitä kohtaa, onpa kysymys sitten tuottamisesta tai jakelusta. Jokaisen vuoden alussa ö, käytetään tätä rahoituskuri mekanismia. Ja vaikka tietysti toivon, että tätä kriisivarausta ei tarvita, niin uskon, että jos niin kävisikin, olisi hyvin tärkeää käyttää tätä, jotta voisimme auttaa maanviljelijöitä. Tästä kaikki tietysti hyötyisimme. Sen takia minä tuen selkeästi sitä, että tarvitaan myöskin hyvin selkeitä ehtoja edunsaajille. Kiitokset esittelijöille ja varjoesittelijöille. Dalton, minuutti. Uh, Kiitos puhemies. En tukenut kriisivarauksen luomista YMPn uudistuksen. Sama vanha lähestymistapa tämä mielestäni oli. On monia muitakin toimia, joihin komissio voisi lähteä ennen kuin se lähtee keräämään tietoilta viljelijöiltä ja jäsenvaltioista varoja. Lisää rahaa ei ole aina paras ajatus, vaan uudenlainen globaalin kilpailukyvyn mahdollistava YMP olisi tulevaisuuden tie. Koko ongelmani tässä on rahoitustoimien epäoikeudenmukaisuus. Kahden tuhannen euron raja tarkoittaa, että ne maat, joissa on suuremmat tilat, maksavat eniten. Onko tämä solidaarisuutta? Jos meillä olisi suuri kriisinvaraus, mielestäni kaikkien viljelijöiden pitäisi osallistua. Muuten näyttää siltä, että jotkut jäsenvaltiot haluavat omia varoja itselleen. Näin yhdistyneessä kuningaskunnassa ainakin, koska epäsuhtaisesti joudumme maksamaan varaukseen, josta tuskin koskaan saamme hyötyä. Köstinger, pentru două minute. Köstinger, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvon komission jäsen. Suhtaudun tilanteeseen hieman eri tavoin kuin herra Dalton Venäjän tilanne ei ole mitenkään viljelyiden aiheuttama ja meidän pitää todella ojentaa heille nyt auttava kätemme. Ja tämä kriisivaraus on todella tärkeä. Hedelmä- ja vihannesmarkkinat ovat saaneet selkeää helpotusta tätä välintä käyttäen. Esimerkiksi itävaltalaistuottajat ovat saaneet noin 100 000 euroa lisää tuo vientitukea. Ja tätä kautta on pystytty auttamaan viljelijöitä ja uskon, että nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä kriisiaikoina. Kuitenkin meiltä vaaditaan tässä vielä lisää työtä. Esimerkiksi viestintää näiden toiminnan osalta on parannettava – Tämä kaikki ei saa johtaa siihen, että byrokratiaa lisätään ja haluaisin pyytää komissiolta kattavaa arviointia seurauksista, joita tähän liittyy. Välineitä on parannettava ja meillä pitäisi olla EUn laajuinen kriisinhallintaväline, jossa olisi tämä kriisin varaus mukana. Haluaisin viitata tässä myös maitoalaan, kuten Rivero sanoi, tänä vuonna Maaliskuun lopussa luovuttiin maitokiintiöistä ja vuoristoalueilla ja syrjä, syrjäisimmillä alueilla tämä on ollut suuri haaste. Ja ensi vuonna maitoalalta leikataan varoja entisestään, joten komission jäsen pyytäisin teitä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta näitä varoja käytetään myös siihen, että maitoalan kilpailukykyä voidaan tehostaa. Domnul De Castro, două minute. De Castro, kaksi minuuttia. Onorevoli colleghi. Puhemies, komission jäsen kollegat, tämä tekstistä huomenna äänestämme katsoa mukautusastetta, joka on matemaattinen kaava, jota komissio on laskenut. Tässä lyödään lukkoon suurien tukien mukautustaso vuodelle 2015. Me äänestämme Sikerskin mietinnön puolesta. Tämä hyväksyttiin jo yksinkertaisella menettelyllä maatalousvaliokunnassa. Tässä keskustelussa voimme kuitenkin nyt korostaa sitä, että rahoituskurimenetelmä on syntynyt, kun sovittiin monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2014 ja 2020. Ja tuolloin katsottiin, miten kriiseihin voidaan vastata. Kriisejä on kuitenkin nyt entistä useammin. Tämä, tästä meillä on osoituksena Venäjän kauppasaarto. Ja hintojen vaihtelu on entistä suurempaa. Itse viljelijät joutuvat maksamaan tästä kriisistä, koska YMP ensimmäistä pilaria on leikattu Tarvitsemme oikeanlaisia kriisinhallintavälineitä, uusia voimakkaampia välineitä, jotka voivat olla turvaverkkona viljelijöille niin, että he voivat kilpailla pelotta maailman markkinoilla. Ja vielä lopuksi, edellisellä vaalikaudella parlamentti oli sitä mieltä, että rahoituskurimenetelmää pitäisi soveltaa ainoastaan niihin viljelijöihin, jotka saavat vähintään 5000 euroa, jotta voidaan suojella pienimpiä viljelijöitä. Valitettavasti tässä kynnys on nyt laskettu 2000. Me olemme edelleen sitä mieltä, että korkeampi kynnys olisi oikean, oikeudenmukaisempi. Tämä suojelisi paremmin pieni, pieniä viljelijöitä ja tämä ei aiheuttaisi siis sitten liian kielteistä vaikutusta YMP. Äh, Marjas, un minut. Marjas, minut. Τώρα που ο Ντράγκη διαθέτει 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ για αγορά. Hyvät naiset ja herrat, meillä on valtavaa julkinen velka Kreikassa ja näinä aikoina ajatus kriisivarauksesta on varsin vaikea Kreikan viljelijöille ja myöskin muille viljelijöille, joissa miljoonia euroja on menetetty Venäjän pakotteiden vuoksi. Maat, jotka elävät näissä äh, olosuhteissa kärsivät hirvittävästi, eikä maataloussektori ole tässä poikkeus. Meidän täytyy taata viljelijöiden suojelu. Äh, heidän tulonsa ovat pudonneet huomattavasti ja äh, verot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan, joten on taattava, että he eivät joudu maksamaan sellaisia valtavia veroja, joista kreikkalaiset viljelijät kärsivät. Tämä vie, vie tuloja vain entistä alemmas. Petir, kaksi minuuttia. Proratsuna jedan je od najtežih poslova odgovorno... Kiitos, puhemies. Budjetin tarkka suunnittelu on yksi vaikeimpia tehtäviä kaikissa organisaatioissa. Budjettisuunnittelu heijastaa määrittelee Euroopan kansalaisten elämänlaatua. Euroopan maatalouspolitiikan rahoitus moni vuotisissa rahoituskehyksissä on hyvin monimutkainen EUn järjestelmä. YMPn osalta se tarkoittaa myös riittävän varauksen luomista, jos merkittäviä kriisejä esiintyy alalla. Kriisivaraus joka on komission ennusteessa vuodelle 2016 441,6 miljoonaa euroa. Tätä kompensoidaan suorista tuista viljelijöiden osalta, jotka saavat yli 2000. 1,39 prosentin leikkaus ei koske Kroatiaa, Romania ja Bulgariaa. EU-maatalous on kohdannut menetyksiä poliittisten päätösten takia, kuten Venäjän kauppasaaron. Tämä on kriisi, jota viljelijät eivät ole saaneet aikaan, joten mielestäni sopeutusta viljelijöille ei pitäisi maksaa maatalousbudjetista. Niitä pitäisi kompensoida nyt muista lähteistä. Tämän varaus, josta nyt puhumme, pitäisi säästää sellaisen kriisiin, johon se on tarkoitettu. Ja tällaiset kriisit ovat maataloussektorin itsensä kriisejä. Toivoisimme, että komissio voisi huolehtia tukea omena- ja maitosektorille. Kiitos. Pentruun minut. Kiitos puhemies. Aivan kuten ryhmäni muut edustajat sanoivat, Minäkin olen sitä mieltä, että komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen ehdottaessaan tällaista kriisivarausta. Tämä on perusteltua. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota eräisen käytännön asiaan Unkarissa. Siihen liittyy ristiriitaisia viestejä, kun katsomme maksuja ja erilaisia korvausrahastoja – Mm, usein käy niin, että oligarkit ja heidän ystävänsä saavat ja käyvät rahat taskuihinsa. Hallitus on korruptoitunut. Tämä näkyy entistä useammin. Viime päivinä on pidätetty kaksi ihmistä tähän toimintaan liittyen ja sataprosenttisesti voidaan todeta, että Unkarissa tukia voivat saada vain oligarkit. Hallitus tukee tällaista maiden kaappausta tai kaappaamista. On hyvä, että tuet pitää julkistaa, kuten komissio ehdottaa. Kaputo. Kiitos. Jotta voidaan tukea maatalousalaa, eh, kriisin varaus on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy poliittisesti ottaa käyttöön tehokkaita välineitä, joilla voidaan puuttua kriiseihin. Kriisejä on valitettavan usein maatalousalalla. Näistä esimerkkeinä Venäjän kauppasaarto ja kriisi, äh, maitokiintiöstä luopuminen. Ja tähän tilanteeseen vaikuttavat myös äh, kansainväliset kriisit. Vuodelle 2016 komission ehdottama summa tältä osin on 441 miljoonaa käyvin hinnoin. Jos varoja ei käytetä, nämä varat palautetaan suorin tukien muodossa. Tämä ei ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu. Maatalousala maksaa itse omat kriisinsä. Toivottavasti komissio löytää keskipitkällä aikavälillä oikeat ratkaisut. Minun, minuuttia. Kiitos puhemies. Yhdestä asiasta olemme kaikki samaa mieltä, eli siitä, että säännöt eivät ole kovin selvät. Minä voisin tehdä ehdotuksen. Huomaan, että komission sen Hogan kääntää katseensa oikein tänne. Kiitos paljon. Brittiviljelijät ovat menettäneet paljon, kun euro on niin heikko euro on heikko siksi, että siinä on mukana maita, jotka ei olisi saanut euron päästää alun perin. Tämä ei ehkä ole mikään Jumalan toimi. Tällaisiin tarkoituksiinhan äh, varausta pitäisi käyttää, mutta komission toimi tämä on. Komissiohan haluaisi jumalaisesti toimia, voidaan siksi ottaa mukaan näihin toimijoihin. Tätä pitäisi käyttää tavoin kuin aikaisemmin niin kutsuttua vihreää puntaa, jolla voitaisiin vähän auttaa, kun kadotetaan vientimahdollisuuksia tai jäädään halvan viennin jalkoihin. Jos olisimme jääneet, e-, lähteneet euroon mukaan, taisteltaisiin, jotta voitaisiin ylipäätään rahoittaa YMPtä. Onhan se mukava, että jäsenvaltiot voivat unohtaa sen, että yhdistynyt kuningaskunta on valtava nettomaksaja YMP. Ja niin ainakin kansalaisten pitäisi voida tietää, että siellä tuetaan omaa maataloustuotantoa lähiruokaa, eikä tueta epäonnistunutta talousrakennelmaa. Olen komission jäsen täällä mahdollisimman pitkään, mutta joudun lähtemään maatalouskokoukseen, kuten tiedätte. Haluan kuulla teidän kantajanne. Kiitos. Kiitos. Siirrymme sitten minuutin puhe, äh, spontaaneihin puheenvuoroihin. Anna puheenvuoron kaikille sitä pyytäneille. Ensiksi closus, yksi minuutti. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην στρουθοκαμιλίζουμε. Hyvät kollegat. Älkäämme Sotteko tässä nyt asioita keskenään. Ei tämän ilmiön taustalla ole pelkästään Venäjä koskeva kauppasaarto, vaan EUlla on itsellä suuri vastuu kannettavanaan. Ei ole puhettakaan tai kysymystäkään siitä, etteikö tämä olisi hyvä ajatus. Me kyllä tarvitsemme kriisin varauksen, jolla voidaan puuttua erilaisten luonnonkatastrofien vaikutuksiin. Mutta voin kertoa esimerkiksi Kreikan kohdalta sen, että taloudellista kriisiä eivät ole aiheuttaneet kreikkalaisviljelijät, vaan poliitikot. Heidän harjoittamansa politiikka on ollut erittäin tuhoisaa maataloudelle. Meillä ei ole enää teollisuutta jäljellä. Kreikasta halutaan tehdä vain massiivinen hotelli. Suhtes minuutti. Kollegit ja kollegi, hvala eh, za besedo. Puhemies, rakkaat kollegat, kiitos. Minä tuen tätä mukautusastetta suurille tuille 2015 kalenterivuodeksi, jotta sitä sovellettaisiin 2016. Ja itse asiassa, jos haluamme jotakin antaa, niin se on otettava jostakin muualta pois. Siksi tarvitsemme näiden varojen käytön valvontaa. Näitä varoja käytetään kriisien vaikutusten liennyttämiseksi ja sen takia on hyvin tärkeää, että meillä on selkeät kriteerit, joita sovelletaan, kun komissio näitä varoja jakaa. Kriteerit on oltava selkeät, selkeästi mietityt ja ö, niihin tarvitaan myöskin tehokasta valvontaa. Meidän ei pitäisi joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa on keskusteltava menneistä epäsäännönmukaisuuksista. Sen takia tehokas käyttö säännönmukainen käyttö on hyvin tärkeää. Etheridge, one minute. Etheridge, minute. Thank you. Kiitos, puhemies. Fakta on se, että markkinoilla ongelmia kohtavat aidot ihmiset. Vaikka tällaista kriisivarausta tarvittaisiin, niitä pitäisi hallinnoida paikallisella tasolla. Tämä on toinen ala, jolla vaikka ajatus on ihan järkevä, hätätapaus syntyy, apua tarvitaan. Asiat pitäisi sieltä jäsenvaltion tasolla tai paikallisesti. Ilonin kollega oli oikeassa, jäsenvaltioilla on ratkaisut. Tässä ei tässä tarvita mukaan 500 miljoonaa. Jos ajatellaan koko EU-ta, Baltian maista olivilehtoihin asti. Pieni on kaunista tässä ja mikro aivan maagista. Eli nyt on siirryttävä aivan paikallistasolle. Sitä me haluamme. Kiitos. Mulțumim, doamna Morvai, un minut. Kiitos. Morvai, minuutti. Köszönöm szépen, kedves mezőgazdasági biztos úr. Hyvä komission jäsen. Haluaisin pyytää teiltä kiperästi apua eräseen kysymykseen. Tässä on kyse Unkarin Pustasta, siellä olevasta kansallispuistosta, jossa kävin viikonloppuna. Siellä koin järkyttäviä asioita, joista haluaisin teille kertoa samoin kuin parlamentin jäsenille. Noin 15 kilometriä joutuu ajamaan autolla niin ilman, että näkee eläimiä lainkaan pustalla. Miksi näin on? eläimet on suljettu talleihin ja tämä johtuu siitä, että monet viljelijät ovat joutuneet luopumaan maistaan, he joutuvat korruption käsiin, eläimet ovat sairastuneet ja viljelijät joutuvat konkurssiin. Ja ihmiset, jotka asuvat alueella, eivät tiedä maataloudesta hölkäsen pöläystä, he haluavat vain suorat että Tätä asiaa on todella kiireellisesti tutkittava. Seuraavaksi Hogan. Uh, Kiitos oikein paljon puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Erityisesti esittelijä Kierskiä tämän tärkeän asian hoitamisesta. Kommentoisin muutamaa seikkaa kriisivaraus ilman lisärahoitusta maatalouden alalta. Tämähän oikeastaan on solidaarisuuden osoitus viljelijöiden suuntaan. Ja hienoa, että voidaan ymmärtää, että tällä halutaan tukea viljelijöitä, jotka ovat erityisongelmissa. Kriisivaraus on solidaarisuuden ilmentymä – ja sitä rahoitetaan viljelyyhteisön rahoituksesta. Monet ottivat esiin Venäjän kauppasaaron ongelmien syinä. Haluaisin muistuttaa siitä, että viime lokakuussa komissiolla oli ehdotus, jossa kriisivarausta olisi käytetty 433 miljoonaa. Erityispäätöksen kautta uusi komissio halusi marraskuussa huolehtia siitä, että saadaan tarvittavat varat viljelijöille, kun ongelmia on syntynyt Venäjän kauppasaaron takia muista lähteistä. 350 miljoonaa ilman, että viitattiin kriisivarauksen. Tantanin kaltaiset jäsenet varmasti muistavat nämä erityistoimet vallan mainiosti. Mutta minusta nyt tuntuu, että monet jäsenet ovat unohtaneet nämä marraskuussa tehdyt päätökset, jos haluttiin ottaa huomioon maatalousvaliokunnan hu- huolet. Komission jäsen Georgieva oli hyvin suureksi avuksi, kun halusimme auttaa EUn viljelijöitä. Edustaja Scheer Pirkille haluaisin sanoa sian lihan osalta, että avasimme mahdollisuuden yksityiselle varastoinnille. Tämä otti noin kymmeneksi viikoksi ja tämä johti siihen, että merkittävä osa sianlihaa otettiin markkinoilta ja tämä on kyllä ottanut vakauttamaan tilannetta sianlihan tuottajien osalta. Lisää ehdotuksia on tehty sianliha-alalle, jotta voitaisiin auttaa ongelmissa markkinaosuuksien osalta, kun ajatellaan Venäjää ja vaikka Filippiinejä. 43 prosenttia tuotannosta on näin katettu, joka olisi mennyt Venäjälle – te tuitte markkinaorientoituja toimia ja näin on todella toimittu siellä sektorilla. Budjettikurin osalta on tärkeää muistaa, että pienet tilat kautta Euroopan unionin jäävät tämän 2000 kynnyksen alle. Joten siihen, mitä edustaja Ashworth aikaisemmin sanoi, että monet brittiviljelijät – ja muissa maissa olevat viljelijät, monet eivät joudu maksamaan, mutta suuret, keskisuuret viljelmät ovat tietenkin paremmassa tilanteessa ja voisivat näin antaa tukensa. Edustaja Anju vetosi sen puolesta, tai puhui sen monia asioita sen puolesta, miksi yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi olla EU-ssa vielä mukana, jos ajatellaan kaikkia niitä maatalousvaroja, jotka menevät yhdistyneen kuningaskuntaan tällä hetkellä, joten brittiviljelijöitä tuemme varsin avokätisesti ja se on ihan oikein. Sanoisin, että EU tukee aina britti maanviljelyä maaseudun kehittymistä enemmän kuin brittihallitus itse. Haluaisin sanoa, että pidän tätä ehdotusta hyvänä ja toivon, että se hyväksytään äänestyksessä huomenna. Kiitos. Komissaar, roga Kiitokset komissaari. Seuraavaksi esittelijä Sikerski. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu. E, Hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Tämä on tekninen ja muodollinen mietintö, Keskustelukin oli varsin teknistä. Olen tästä kiitollinen. Nopea menettely tämän asiakirjan hyväksymiseksi merkitsee sitä, että neuvostoparlamentti parlamentti ja komissio ovat asiasta hyvin pitkälti samaa mieltä. Näin vaikeissa tilanteissa joskus on. Täällä puhuttiin solidaarisuudesta ja melkein kaikki kaikki kantavat oman kortensa kekoon tässä kriisivarauksessa ja näitä varoja käytetään niille, joihin kriisi vaikuttaa, joten solidaarisuus on tältä osin merkittävä. On muistettava, että maatalous on erityinen ala, johon vaikuttavat ulkoiset tekijät, kansainväliset tilanteet, joten tarvitsemme välineitä, joita ei välttämättä synny vapaiden markkinoiden toimin. Ja me tarvitsemme vastatoimia tietyille kriisin seurauksille. Yhteisen maatalouspolitiikan heikkouksista on markkinainterventioiden rajoittaminen. Puhuin tästä aikaisemmin ja me olemme mielestäni rajoittaneet interventioita liikaa. Mark- hallinnoitava oikealla tavalla. Mutta YMP käytettävät varat ovat yleisesti ottaen entistä pienemmät. Ei voida väittää, että YMP on johtanut kriisiin, vaan tämä asia vaikuttaa kaikkiin, esimerkiksi halvempiin elintarvikkeiden hintoihin. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia, myös komissiota hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän ja asiasta äänestetään huomenna. Seuraavaksi esityslistalla on Mari